menemme Alankomaiden työohjelmaan. Minulla on kyse, työjärjestyskysymys. Tietänette, että puheenjohtajakokous päätti sisä, pyytää valiokunnalta, että se tutkisi Tanskan tilannetta liittyen tämänhetkiseen lainsäädäntöön koskien pakolaisten sosiaaliavustuslainsäädäntöä. Puheenjohtaja kokous on pyytänyt live-valiokuntaa käsittelemään asiaa. Valiokunnan koordinaattorit ovat enemmistöllä päättäneet siitä, että tästä asiasta ei keskusteltaisi heti, vain jossain seuraavista istunnoista. Herra Moraes kirjoitti minulle tästä Niin näinhän minä sanoin. Herra Morales siis kirjoitti minulle näin 15. tammikuuta. Niin, että valiokunta tammikuun lopussa, helmikuun alussa, toisi tämän asian käsittelyn. Herra Lamberts otti minun yhteyttä pyytäen ryhmänsä puolesta että jos parlamentin enemmistöllä voitaisiin ilman LIBE-valiokunnan käsittelyä jo tänään tai huomenna täysistunnossa käsitellä tätä asiaa. Minä olen konsultoinut kaikkia poliittisia ryhmiä, jotta nähtäisiin, onko enemmistö tämän pyynnön takana selkeä enemmistö ryhmistä vastasi eh, tähän aamun mennessä, että ei nähdä tarpeellisena ottaa tätä asiaa tänä päivänä esityslistalle. Tämän kerron nyt sitten teille eteenpäin. Herra Lambert, olkaa hyvä. Merci pour votre explication, monsieur le président. Niin, voisin sel- selvittää tähän, että selvästikin on paljon sellaisia, jotka eivät halua keskustella Tanskan tilanteesta. Kuitenkin tämä on uskottavis kysymys myös EUlle ja tässä vaiheessa se että